Der Präsident! Puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istuutua? Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Nacht. Hyvät naiset ja herrat, viime yönä menehtyi pitkäaikainen kollegamme Wilfried Martens. Hän syntyi 19.4.36 ja hän toimi kansanpuolueen puheenjohtajana. Martensin poliittinen ura oli pitkä Belgiassa ja myöskin eurooppalaisella näyttämöllä, myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Kollega Martens toimi vuodesta 79-92 lyhyellä tauolla Belgian kuningaskunnan pääministeri. Hän toimi vuodesta 1994 vuoteen 1999 myöskin Euroopan kansanpuolueen puheenjohtajana täällä Euroopan parlamentissa. Wilfried Martens oli vakaumukseltaan eurooppalainen. Koko poliittisen uransa aikana hän investoi Euroopan integraatioon. Hän oli yksi keskeisimmistä Benelux-maiden edustajista, minkä kautta myöskin Euroopan yhteisöt lähtivät kehittymään. Ja me emme voi mitenkään yliarvostaa tätä tehtävää ja työtä. Hän oli myöskin vakaumuksellinen katolilainen. Hän oli hieno kristillisdemokraattinen poliitikko. Hän oli aina ajamassa sitä ajatusta, että sodan jälkeinen Eurooppa perustuu kansalliseen yhteistyöhön. Meidän täytyy ylittää raja-aidat. Meidän täytyy toimia rajat ylittävästi hän aina kertoi meille, että Eurooppa on vahva yhdessä. Jos Eurooppa perustuu suvaitsevaisuuteen, kunnioitukseen ja demokratiaan ja tahtoon, eli jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen, niin silloin Eurooppa on oikealla tiellä. Wilfrid Martensin menehtymisen myötä kansanpuolue menettää keskeisimmän johtajansa. Belgian kuningaskunta menettää suuren valtiomiehen, Euroopan unioni menettää suuren eurooppalaisen. Toivoisin, että nousisitte seisomaan kunnioittamaan Wilfrid Martensin muistoa. sie haben sich zu ehren von wilfried martens von ihren plätzen erhoben. ich danke Kiitän teitä tästä huomionosoituksesta. Sehr geehrte Kolleginnen Hyvät kollegat, minulla on suuri ilo ja suuri kunnia, hyvät naiset ja herrat, voidessani ilmoittaa teille, että puheenjohtajakokous teki juuri äsken